Seuraavana kirjallinen jul, julistus 61-2010. Esittelijänä Thompson, Lin, Figueiredo, Deli ja Protasiewicz. Edustaja Deli on pyytänyt puheenvuoroa. Asia koskee Euroopan unionin kodittomia varten laadittava strategia. Se on saanut riittävästi allekirjoituksia ja järjestyksen artiklan 123 mukaisesti se toimitetaan vastaanottajille ja ja allekirjoitet ja, ja teksti julkistetaan tämän istunnon pöytäkirjoissa. Edustaja Deli, 30 sekuntia. Madame la Présidente. Puhemies, hyvät kollegat. Olen äh, aivan liikuttunut kollegoideni Thompson, Lin, Figueredo ja Protasevich. Haluaisin kiittää lämpimästi teitä tuestanne julistuksella 61. Euroopan komissio esittelee nyt aloitteensa koskien köyhyyttä ja syrjimättömyyttä. Tämä on vahva viesti parlamentilta Euroopan komissiolle ja jäsenvaltioille. On jo aika, että kaunista sanoista liity, siirrytään toimiin, konkreettisiin ehdotuksiin. Meidän on täällä oltava valppaina. Vuonna 2015 kenenkään ei pitäisi enää nukkua kaduilla. Toivotan kaikille hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta. Kiitoksia. Grazie. L'onorevole Besset a... Kiitoksia. Edustaja Besset. Eh euh, au nom de mes trois collègues. Kolmen kollegani nimissä. Pietikäinen, Sarbu ja Davis, haluaisin kiittää lämpimästi 410 Euroopan parlamentin jäsentä, jotka allekirjoittivat kirjallisen julistuksen, jonka jätimme ja pyydimme äh, hain suojelun sääntelyiden vahvistamista. Kyseessä on haavoittuva laji, kuten monet muutkin, ja se on joutunut todellisen merellä käytävän verilöylyn kohteeksi, kun, siltä, kun niiltä poistetaan evät ja jätetään sitten vuotamaan vereen. Minä kiitän teitä siitä, että annoitte massiivisen tuen tälle julkilausumalle. Se on vahva viesti komissiolle. Tätä kautta pyydetään hain suojelun vahvistamista. Kiitoksia. Grazie. Passiamo ora alle votazioni. Le vota- Kiitoksia. Sitten äänestämme. Äänestyksiä on aika paljon, joten pyydän, että keskitytte. Esityslistan mukaisesti aloitamme äänestyksen yksinkertaisen menettelyn mukaisesti.